Rova Perkans Beres, viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. J'interviens au titre... Kiitos, hyvä puhemies. Puhun talous- ja raha-asioiden valiokunnan nimissä. Arvoisa komission jäsen, Euroopan parlamentti, esittelijämme Kosesin valvonnassa on hyvin paljon sitoutunut valvomaan sitä, miten yhtenäistä euromaksualuetta koskevaa lainsäädäntöä saadaan otettua käyttöön. Me olemme myös määrittäneet tuon lainsäädäntövälineen. Se liittyy maksupalveludirektiiviin ja sisällöstä meillä oli useita kysymyksiä. Ja tänään me voimme nyt havaita, että kes kysymykset olivat aivan oikeutettuja. Tällä hetkellä, kun hanketta ollaan viemässä eteenpäin, meillä on tiettyjä huolenaiheita, koska meillä ei ole sellaista vaikutelmaa, että mobilisaatio ei ole yhtä voimakasta kuin haasteet, joita tässä esiintyy. Jos me haluamme, että tämä hanke, joka on saanut alan toimijat vilkkaasti liikkeelle, ja myöskin lainsäätäjät liikkeelle, mutta jonka täytyy ennen kaikkea voida antaa meille nykyaikainen väline, joka on mukautettu yhteisen valuuttamme euron todellisuuteen. Tässä on nyt sellainen vaara kuitenkin, että kriittistä massaa ei saavuteta, jotta voitaisiin täysimääräisesti tätä hyödyntää. Me olemme huolissamme myös siitä, että SEPA-suoravelaitusjärjestelmä, joka nyt on loppuvaiheessa eh, suunnittelussa, aiheuttaa muutamia ongelmia. Komission vastuun näkökulmasta onkin kaksi kysymystä esitettävä. Ensinnäkin se, aikooko komissio edistää ja tukea sepamaksuvälineisiin siirtymistä kalenterihan on jo laadittu ja nyt on huomioitava todellisuus. Lisäksi onko komissio sitä mieltä, että kriittinen massa, kun nyt siirrytään SEPA-tilisiirtoihin, tuo kriittinen massa voitaisiin saavuttaa 2010 vuoteen mennessä ja jos se katsoo, että tämä on mahdollista, niin mitä se aikoo tehdä tämän eteen? lainsäädäntöehdotuksessa ei ole sitovaa selvää määräpäivää sevamaksuvälineisiin siirtymiseen liittyen. Me katsomme, että nyt on aika tämä tehdä ja me ymmärrämme, että on vielä avoimia kysymyksiä muun mm. muassa kansallisten järjestelmien ja SEPA-järjestelmän yhteensopivuudesta, mutta se, että lopullisesti siirrytään SEPA-tilisiirtoihin on tärkeää ja me toivomme, että komissio tukee alan toimijoita ja vastaa alalta esitettäviin kysymyksiin. Lisäksi tällaiset monenväliset toimitusmaksut ja niihin liittyvät kysymykset on jätetty kokonaan huomioimatta toistaiseksi, vaikkakin se on todella merkittävä asia koko SEPAn onnistumisessa. Välillä tuntuu siltä, että erilaisten vastuunkantajien keskuudessa, olipa sitten kyse pankkialan ammattilaisista tai sisämarkkinoiden valvojista tai kilpailuosastosta, niin tässä nämä tahot vähän pal- lähettävät pallon aina toisille, heittävät palloa keskenään ja tässä siis kaikki tahot haluavat vältellä vastuuta. Meistä vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä ei voida kyseenalaistaa välinettä, joka olisi johdonmukainen ilman, että markkinoiden toimijoille annetaan riittävän selkeät määritelmät vaihtoehtoisista maksuliikennevälineistä. Kilpailupääosasto on useaan otteeseen kertonut, että tämä menisi kilpailusääntöjä vastaan, mutta onko sitten teollisuuden alan tai alan tehtävä löytää vaihtoehdot? Tiettyjä järjestelmiä ei myöskään ole riittävästi kilpailuosastolla testattu, ja näin ollen mikään ei osoita, että kilpailuosasto näitä välineitä tukisi, ja vaikuttaa siltä, että osa ratkaisusta ei riitä vastaamaan edessä oleviin ongelmiin. Ajatelkaapa vaikka sitä, että tällaisen toimitusmaksujärjestelmän pitäisi perustua siihen, miten voidaan rahoittaa tai korvata ongelmat, joita mahdollisesti eh, syntyy, ja jos otetaan huomioon heikommat järjestelmät. Tämä ei mielestäni ole yhteiskunnallisesta näkökulmasta järkevää. Komission täytyy ensinnäkin sepatilisiirtoihin siirtymiseksi määrittää sitova määräpäivä ja lisäksi on määritettävä vaihtoehtoinen järjestelmä tai järjestelmä, joka perussopimusten mukaisesti voidaan hyväksyä monenvälisiin toimitusmaksuihin liittyen. Kiitos rouva Pervins Perez. Seuraavaksi saa puheenvuoron komission Vasiliu. Kiitos. I convey the Kiitos puhemies. Arvon edustaja Taivanen, siksi pyydän anteeksi komissiosen McReevin puolesta, että hän ei päässyt paikalle. No tämä kysymys on todella pitkä, mutta tämä on sekä kysymys että päätös lausuman luonnos, jossa selvästi esitetään tärkeät kysymykset. Ensimmäisessä kysymyksessä sanotaan, miten komissio aikoo edistää SEPA-maksuvälineisiin siirtymistä. No SEPA on markkinajohtoinen hanke, mutta ottaen huomioon, kuinka paljon hyötyä siitä on kansantalolle, komissio on halunnut edistää siirtymistä SEPAan esimerkiksi nostamalla SEPAn poliittista profiilia ollaan laadittu SEPA edistymisraportti ja ollaan myös edistetty julkisten viranomaisten siirtymistä SEPAn käyttöön. Komissio on myös itse pyrkinyt ottamaan SEPAn nopeasti käyttöön. Ja samoin, niin kuin viimeksi komissio kertoi, haluamme edistää talouden elvytystä tekemällä ehdotuksia ja pyritään varmistamaan se, että sepasta saadaan täysi hyöty. Sitten on toinen kysymys, onko komissiosta mieltä, että voidaan saavuttaa kriittinen massa vuoden 2010 loppuun mennessä. Tietysti olisi tärkeää, että siirtymisiin nopeaa, jotta lisäkustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina vaikka siirtyminen on hyvin aloitettu, alle 2 prosenttia maksuliikenteestä on siirtynyt SEPAan. Ja SEPA suora veloitus tulee käyttöön vasta tämän vuoden loppupuolella. Eli siirtyminen tällä hetkellä on niin hidasta, että 2010 mennessä ei saada kriittisen massan siirtymistä. Sitten kolmas kysymys liittyy sitovaan määräpäivään. Meidän mielestämme tästä olisi paljon hyötyä tällaisen päivän määrittämisestä ja 2012 ensimmäistä ei vaikuta kohtuuttomalta, mutta monen maan osalta tämä kysymys on vielä aika vaikea. Ja siksi meistä olisi parempi saada aikaiseksi hyvä menettely, jolla tarkastellaan tätä asiaa niin, että tarkasteltaisiin sitä, miten tällainen määräpäivä vaikuttaisi eri sidosryhmien toimintaan ja sitten aloitettaisiin niiden kanssa keskustelu. Tällä tavoin voitaisiin saada poliittista tukea aikaiseksi ja mahdollisesti myös lainsäädäntöehdotus vaikkapa loppuvuodesta. Ja sitten neljäs kysymyksenne miten SEPA-suoravelutusjärjestelmän oikeusvarmuutta voitaisiin lisätä ottaen huomioon myös monenlaisen toimitusmaksun. Me tarvitsemme nyt väliaikaisen ratkaisun, jotta saadaan oikeudesta selvyyttä ja saadaan suoraveloitusväline kunnolla käyttöön. Siksi komissio antaa täyden tukensa parlamentin ja neuvoston ponnistuksille, kun pyritään löytämään väliaikainen ratkaisu rajat ylittävien maksujen asetuksen uudistamisen yhteydessä. Komissio antaa myös tukensa sille, että olisi jatkossakin suoria rajat ylittäviä järjestelmiä SEPAn siirryttäessä, mutta tämä on kuitenkin asia, josta pitää päättää eri valtioissa. Esimerkiksi, että otetaan käyttöön ne mahdollisuudet, jotka maksupalvelun direktiivissä on mainittu. Sitten on viides kysymys. Miten komissio aikoo puuttua monenlaista toimitusmaksua koskeviin kysymyksiin korttimaksujen yhteydessä? No, tämä työ edistyy lähinnä niin, että komissio kilpailusääntöjen nojalla tarkastelee oleisimpia luottokortteja, Mastercardia ja Visa-korttia. 2007 syyskuussa komissio päätti, että Mastercardin ja Maestron luotto- ja pankkikorteilla niiden käyttö ei ollut kilpailusääntöjen mukaista. Mastercard on tästä komission päätöksestä valittanut. Maaliskuussa 2008 komissio ryhtyi toimiin varmistakseen, onko Visan toimitusmaksu artiklan 81 vastainen. Visan kanssa käydään yhä keskusteluja. Komissio pyrkii samanaikaiseksi samanlaiseen toimintakentän Mastercardille ja Visa Europeille ja muille korttijärjestelmille, jotka ehkä jatkossa syntyvät. Ja sitten toiseksi kysymys. Siinä kysytään, pitäisikö komission ehdottaa konkreettista ratkaisua toimitusmaksuasiaan. Markkinataloudessa toimialan asia on esittää oikeanlainen liiketoimintamuoto. Jos ajatellaan maksukortteja, niin kuten sanoin, Visan ja Mastercardinsa asiasta keskustellaan. Mitä tulee sitten SEPA suoravelloitukseen, olemme valmiita auttamaan tätä toimialaa antamalla suuntaviivoja, niin että käydään keskustelua pankkialan kanssa ja otetaan huomioon eri markkinatoimijoiden panokset. Tällaisia, tällaista ohjeistusta pitäisi antaa viimeistään 2009 marraskuussa. Viimeinen kysymyksenne on, mitä konkreettisia toimia komissio aikoo ehdottaa sen varmistamiseksi, että SEPA käyttöönotolla ei luoda entistä kalliimpaa maksujärjestelmää? No komission mielestä näin ei pitäisi käydä. Ensinnäkin SEPAN pitäisi edistää kilpailua ja lisätä tehokkuutta ja näin voitaisiin saada aikaiseksi hinnan alentamista, hintojen alenemista. Avoimuus myös liittyisi ja näin piilo hinnoittelu vähentyisi. Voi kuitenkin vaikuttaa siltä, että kun, kysym- kun hinnat ennen olivat piilossa ja nyt tulevat näkyviin, niin vaikka hinnat alenevat, niin voi vaikuttaa siltä, että ne ovat lisääntyneet. Ja sen takia pankkien on tässä tiedottava asioista kunnolla. Komissio seuraa myös tarkkaan SEPAN vaikutusta kuluttajiin tekemällä tutkimuksia. Ja sitten lopulta olemme samaa mieltä siitä, että voi käydä niin, että tehokkaiden kansallisten pankkikorttijärjestelmien tulee kalliimpia järjestelmiä. Mutta on hyvä, olisi hyvä saada aikaiseksi myös Euroopan kattava pankkikorttijärjestelmä ja sitten toisaalta ei saa unohtaa EUn ja kansallisia kilpailuviranomaisia. Lopuksi siis voi sanoa, että sepasta pitäisi olla seurauksena tehokkaampi maksujärjestelmä ja pitäisi olla turvallisia kortteja, jotka ovat EUn kilpailusääntön mukaisia. Siksi suhtaudun myönteisesti tähän päätöslauselmaan ja siihen, että parlamentti näin voimakkaasti tukee SEPA. Kiitos. Thank you, madam. Eh, vamos prosseguir com o debate e agora dou a palavra durante três minutos ao senhor deputado Jean. Kiitos ja seuraavaksi puheenvuoron saa kolmeksi minuutiksi Koses EPPstä. Olkaa hyvä. Madame le Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Paljon on nyt sanottu niin, sanot, niin kutsutusta maksupalveludirektiivistä, jonka yhteydessä toimin parlamentin esittelijän. Se ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin vuonna 2007. Sen ensisijainen tavoite oli EKPn alaisuudessa toimiville pankeille SEPA-järjestelmä pankkikorteille, tilisiirroille ja muille hyväksyttiin tällöin eurooppalainen järjestelmä. Tässä SEPA-järjestelmässä ei eroteltaisi kansallisia ja rajat ylittäviä maksuja. Tilanne hyödyttäisi sekä pankkialaa että kuluttajia. Kuten sanoitte, komission jäsen on sitoutunut valvomaan sitä, että SEPA-välineet eivät aiheuta eurooppalaisille kuluttajille ylimääräisiä kuluja maksuihin liittyen. Kuitenkin SEPAn toteuttaminen edistyy liian hitaasti. Ensimmäinen lokakuuta 2008 vain 7 prosenttia tilisiirroista toteutettiin SEPA-mekanismin mukaisesti. Tämän vuoksi Euroopan parlamentti pyytää komissiota asettamaan määräpäivän SEPA-tilisiirtoihin siirtymiseksi ja se ei saa ylittää 31. joulukuuta 2012 päivämäärää sen jälkeen. Kaikki maksut tulisi toteuttaa SEPA-sääntöjen mukaisesti. Jotta järjestelmä voisi toimia tehokkaasti, on voitava ratkaista monenvälisiin toimitusmaksuihin liittyvät suuret ongelmat. Näitä toimitusmaksuja ei ole tarkoitus poistaa. Toimitusmaksut tai tilisiirrot ovat kaupallista toimintaa ja toimitusmaksut kuuluvat alan toimijoille. On kuitenkin voitava välttää se, ettei avoimuutta ole tai harkinnanvaraisesti maksuja asetetaan. Toimitusmaksujen on oltava selkeitä. Näilläiset suuntaviivat on luotava ja suuntaviivat on oltava tiedossa ennen kuin SEPA suoraveloitusjärjestelmä otetaan käyttöön. Muutoin useiden maiden pankit eivät lähde mukaan tähän ja e, se voisi myöskin paralysoida koko SEPA-järjestelmän. Euroopan parlamentti on esittänyt useita tarkistuksia huomista äänestystä ajatellen ja toivomme, että nämä tarkistukset otetaan huomioon. Kiitos, edustaja Koses. Ja sitten puheenvuoro ensinnäkin Starkevits Uutelle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Pana Spirmininkä. šiuo sudėtingu laiku yra labai svarbu ekonomikoje surasti galimus. Kiitoksia puhemies, mehän olemme keskellä taloudellista kriisiä. Me tarvitsemme välineitä taloudellisen kasvun edistämiseksi. Ja minusta tällaisten rahoitusinstrumenttien uudistaminen on, voisi olla yhtenä kasvun lähteenä. Tänään puhumme maksumarkkinoista. On sääli sinänsä, että meidän rat, ratkaisujamme ei, ei arvosteta. Se Äh, äh, äh, pankit no, tuomitsevat tämän vain tekniseksi ratkaisuksi, joka, jota ei sit edes ole, olla valmiita toteuttamaan. Se edellyttäisi pankkien, uudist, pankkien tekniikan uudistamista. Sehän on niiden et, omien etujen mukaista. Omien etujen mukaista. He, he tarvitsevat pankit siis nykyaikaistamista ja sitä kautta voivat sitten parantaa ja lisätä voittojaan. Sen vuoksi on tärkeää, että markkina toimijat sitten vaativat SEPAn käyttöönottoa. Kiitos. E no Kiitos. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies mehän tiedämme, että Eurooppa, yhteinen äh, eurooppalainen äh, maksuvyöhyke äh, on erityisen tärkeä PK-sektorille. Ne toimivat hyvin voimakkaasti luottokorttien kanssa ja nämä kustannukset ja hinnat tästä järjestelmästä ovat hyvin erilaiset eri, eri puolilla Eurooppaa ja siinä ei ole välttämättä myöskään, myöskään riittävästi avoimuutta tässä kriisin aikoina yritykset kaipaavat äh, vastaavaa äh, tukea. Äh, kustannusten laskun täytyy olla mahdollista ja on sitä kautta mahdollista saada sitten toimintaan lisää puhtia lainojen kautta ja on tärkeää, että tämä maksujärjestelmä pannaan laajamittaisesti täytäntöön ja otetaan käyttöön. Sehän hyödyttää äh, paitsi PK-sektoria yleensä, myöskin äh, heidän välisiään äh, suhteita laajemminkin. Kiitos. Rövik. Kiitos, herra Ryvi. No hyvä. Seuraavaksi komission jäsen Vasilio saa puheenvuoron. Minä haluaisin kiittää talous- ja asian valiokuntaa ja sen puheenjohtaja Rova Beresiä tästä keskustelusta. Komissio pitää hyvänä parlamentin tukea SEPAlle. SEPA on hallintojärjestely, mutta sen lisäksi se on tärkeä poliittisen toiminnan väline, joka edistää emua ja Lissabonin agendaa. Parlamentti ja komissio ovat selvästi samaa mieltä tavoitteista ja niillä on samanlainen visio SEPAN osalta. Haluaisin kuitenkin muistuttaa kolmesta tärkeästä seikasta. Ensinnäkin, niin kuin sanottiin, komissio on aktiivisesti pyrkinyt edistämään siirtymistä SEPAan. Erityisesti niin, että on painostettu julkisia viranomaisia, jotta ne siirtyisivät siihen nopeasti. Aiomme jatkaa ponnekkaasti näitä toimiamme. Pyrimme edistämään SEPAn käyttöönottoa. Ja toiseksi, vaikka olemme samaa mieltä parlamentin kanssa, että pitäisi olla määräpäivä SEPAn käyttöönotolle, mutta mielestämme vielä ei ole oikea hetki sitä määrittää. Me olemme panneet tämän prosessin käyntiin. Olemme vakuuttuneita siitä, että tarvitaan paljon työtä kentällä ennen kuin tällainen sitoumus, ennen kuin sellaista voidaan harkita. Kolmanneksi voin vahvistaa, että komissio antaa ohjeita monenväisen toimitusmaksun käyttöön, ottaen huomioon kilpailusäännöt. Tiedämme, että suoraveloitusväline on kohta tulossa käyttöön ja siksi meiltä tarvitaan suuntaviivoja ohjeita ennen marraskuuta 2009. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että näitä ohjeita voimme antaa ainoastaan, jos toimiala sitä ennen antaa meille konkreettisia ajatuksia mahdollisiksi liiketoimintamalleiksi. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Me olemme saaneet päätöslauselmaehdotuksen, jonka on esittänyt talous- ja valiokunta. Siitä äänestetään huomenna tavanomaiseen kellonaikaan. Näin keskustelu lopetetaan. Nyt menemme viimeisen kohtaan tämän päivän esityslistalla. Ja kyseessä on viimeinen kohta, päätöslauselma ehdotus ulkoisen valiokunnalta joka koskee humanitaarisen tilanteen huononemista Sri Lankassa. Komission jäsen Jyri saapuu paikalle, odotamme, että hän istuutuu ja sitten aloitamme keskustelun. Annamme puheenvuoron ulkoisen valiokunnan